toivotan teidät sydämestä tervetulleeksi tämän vuoden viimeiseen valiokuntakokoukseen me hyvät naiset ja herrat. Tänä vuonna tämä on todella viimeinen kokouksemme. Esitysistä luonnos teille on toimitettu hyväksyttäväksi. Onko vastalauseita? Ei, joten esityslista on näin hyväksytty pöytäkirjan hyväksymisen suhteen toimimme niin kuin aina 13. lokakuuta, 3.4. marraskuuta kokoukset. Jos vastalauseita ei ole, niin pöytäkirjatkin katsotaan näin hyväksytyiksi. Hyvä, pöytäkirjat hyväksytty. Ja nyt toteaisin jo, että huomenna kello 12, kun kerran kyse on tämän vuoden viimeisestä kokouksesta, huomenna kello 12 olette kaikki sydämellisesti tervetulleet äh, lasilliselle. Vietetään pieni joulujuhla. Mitä, onko meillä pikkuleipiäkin tarjolla? Sinäkö olet leiponut? No niin, ja nyt olemmekin jo esityslistan kohdassa. Kuusi. Nimittäin Euroopan komission alustusverkko ja Eurooppa-välinen liikennealan työohjelmasta. Komissiosta herra Odini on paikalla 10-15 minuuttia. Teillä olisi nyt puheaikaa. Voitte esitellä meille tämän ohjelman ja sen jälkeen me käymme keskustelua. Herra Oldini, mukava, että olette paikalla ja olkaa hyvä. Thank you, thank you, chair. Uh, good afternoon. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää kaikille. Muistatte ehkä, kun esitimme ensimmäisen verkkojen Eurooppa-välineen työohjelman, mainitsimme teille, että palaisimme asiaan myöhemmin vuodesta ja esittelisimme muutetun työohjelman. Miksi? No, koska me halusimme vielä tämän vuoden puolella ottaa mahdollisen mukaan aloittaa toimintaa uusien CEF-välinen uuden rahoitusinstrumentin alaisuudessa. Eli periaatteessa nyt esittelemme teille muutosluonnoksen työohjelmasta, jossa käsitellään ei pelkästään liikennealaa, vaan myös energiaa ja tieto- ja viestintätekniikkaa, sillä tämä väline on uusi horisontaalinen väline, joka pätee näihin kaikkiin kolmeen alaan. Me emme saaneet uutta rahoitusvälinettä aikaisemmin otettua mukaan, kun aikaisemmin päätimme työohjelmasta, sillä kuten tiedätte, oikeusperustasta päätitte te, ja meidän piti tehdä etukäteistutkimus. Tämä tutkimus on nyt tehty, ja se on todellakin johtanut siihen johtopäätökseen, että oli järkevää aloittaa alun perin välineellä, joka olisi velkaväline – eikä pääomaehtoinen väline. Eli siis kyse on välineestä, jolla katetaan laina, välineitä hankkeiden tekijöille. Kuten sanottu, tämä muutos koskee kaikkia aloja. Tällaisia velkäväline, jolla on, johon kuuluu 127 miljoonaa euroa liikenneala saa tästä suurimman osan 70 miljoonaa, 16,5 miljoonaa menee tieto- ja viestintä, viestintäalaan ja sitten loput energiaan. Eli, eli ja tämä väline toimii Euroopan investointipankin alaisuudessa, joka hoitaa sopimussuhteet ja vastaa tämän välineen täytäntöönpanosta. EIP yrittää tällä välineellä ennen kaikkea tukea ka- kahta eri tyyppiä, nimittäin hankejoukkolainoja koskevia aloitteita, mutta myös lainatakuusvälineitä, näitä kahta äh, välinetyyppiä siis. Tämä tehdään yhteistyössä EIP kanssa ja varmasti meillä on myöhemmin vielä mahdollisesti tämän vuoden puolella, mutta ehkä todennäköisimmin ensi vuoden puolella kokoontua yhteen EIPn kanssa, jotta saamme kuvauksen näistä hankkeista, jotka ovat tuloillaan. Tämä, se olisi varmasti teille vielä mielenkiintoisempaa. Väline otetaan käyttöön ensi vuoden alusta. Ja näin se olisi ensimmäinen väline, jolla – tuomme, tuemme uusia rahoitushankkeita ja lainatakuusvälineitä. Nämä prioriteetit ovat myös teidän listaamianne, sillä tässä on kyse hankkeista, jotka ö, tukisivat hyvin eri käytäviä eri aloilla, ennen kaikkea sisävesi- ja rautatieliikenteen alalla, mutta myös satama-alalla. Me käytämme tätä lainavälinettä, jotta voimme myös käyttää eri, erityisvälineitä erityisaloille ja toivottavasti ensi vuoden puolivälissä voimme sitten kertoa teille e, näistä erityishankkeista, joka, josta yksi koskee muun muassa Cesaria, ja yksi koskee puhtaan julkisen liikenteen tukemista. Tässä yritetään siis suurille kunnille mahdollistaa tämän rahoituksen käyttäminen, jotta voidaan nopeuttaa investointia uuteen puhtaampaan joukkoliikenteeseen. Ja me toivon myös voimme, voimamme ottaa käyttöön uuden rahaston, joka tukee sisävesiliikennettä niin, että sisävesialuksiin saataisiin puhtaammat moottorit, eh, mutta myös paremmat tietojärjestelmät. Ei ole suoraa linkkiä olemassa tämän rahoitusaloitteen välillä, jonka puheenjohtaja Juncker teille esitteli viime viikolla. Nämä välineet ovat aivan erilaisia myös rahoitusvolyymiltaan, mutta myös luonteeltaan puhun tästä nyt hyvin lyhyesti, sillä varmasti komission jäsen Bulls haluaa tästä kertoa teille huomenna, kun hän tulee valiokuntaan huomenna aamulla puhumaan siitä, miten käyttää parhaiten tätä uutta rahoitusvälinettä. Halusin vain mainita, että nämä välineet, joista tässä puhumme, otetaan käyttöön heti ensi vuonna. Meidän ei tarvitse odottaa ensi vuoden puoliväliin asti. Ja näillä rahoitusvälineillä me palvelemme sellaisia hankkeita, jotka olemme jo tunnistaneet. Esimerkiksi haluaisimme modernisoida ja laajentaa satamaa Kaliissa. Ja lisäksi haluaisimme sijoittaa tähän Amsterdamin ähm, meriporttihankkeeseen. Ja mutta keskityn myös hankkeisiin, jotka liittyvät tiettyihin kaupunkikeskuksiin. Eli vaikka on olemassa suuri rahoitusväline tämän strategisen rahaston alaisuudessa, niin olemme päättäneet jatkaa pienemmällä välineellä, joka on täydentävä toimiltaan. Kiitos. Ja, vielen dank. Kiitoksia. Koordinaattorit saavat äh, nyt puheenvuoron siinä tapauksessa, että heillä on sanottavaa ensimmäisenä Fim van de Kamp. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää näistä tiedoista. Aika selvää puhetta. En kuitenkaan ihan tarkkaan ymmärrä, minä vuonna nämä rahat sitten käytetään herra Onidilta ymmärsin, että rahat käytetään vuonna 2015, mutta tämähän on vuoden 2014 rahaa. Tiedän, että verkkojen Eurooppa äh, on uusi hanke, mutta ehkäpä meille voitaisiin kertoa vielä tarkemmin siitä, mikä suhde on vuoden 2014 ja 2015 välillä ja näiden rahojen välillä. Ymmärrän, että meidän on hyvä odottaa huomis aamuun, kun Rova Bultz tulee vieraaksemme eh, selittämään meille Junckerin suurta suunnitelmaa. Hyvä näin, mutta kun ajatellaan verkkojen Eurooppa-hanketta, niin sillähän on varattu tietty summa ja mitä tämä tarkoittaa sitten näille tavallisille säännöllisille hankkeille, jos nyt yritän muotoilla sanani mahdollisimman selkeästi. 127 miljoonaa euroa on ihan hyvä summa, ei siinä mitään. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia. Seuraavaksi Ismail, ole hyvä. Dank. Kiitos puheenjohtaja. Myös herra Onidia haluan kiittää tästä esityksestä. Kuitenkin minulla olisi pari kysymystä, mm, jotka yritän ehkä yhdistää. Jos oikein ymmärsin, niin äh, markkinatilanteen vuoksi nyt on tarve tarkastella vaihtoehtoisia mahdollisuuksia tai välineitä. Yksi on tämä SEPT-väline, ja jos oikein olen ymmärtänyt, meillä on myös tällainen rahamarkkina tai pääomaehtoinen väline, joka tulisi käyttöön. Mutta en ihan tarkkaan ymmärrä tämän pääomaehtoisen välineen käyttöä. Siis toisessa vaiheessa on tarkoitus ottaa se käyttöön, siis yhdessä Euroopan investointipankin kanssa. Mitenkä tämä nyt tulee ymmärtää? Minä usein äh, aikoinaan, kun olin esittelijä äh, Euroopan laajuisista liikenneverkoista puheen ollessa, niin kysyin ihan, äh, että mitä tämä minulle vaikkapa mahdollisena investoijana, sijoittajana tarkoittaa. Mielestäni tämä, on, tämä vaatisi lisää konkretiaa. Siis investointipankki on mukana, tämä minä olen ymmärtänyt, ja Euroopan investointipankki kirkko sitten äh, toimii äh, takaajana niin, että mahdolliset äh, sijoittajat saadaan mukaan. Näinkö on? Jos näin on, niin voitte vaan vastata sanalla kyllä. Jos ei ole, niin sitten pyytäisin teiltä hiukan lisäselitystä. Sama kysymys näiden eri välineiden suhteen. Siis pääomahan tarkoittaa sitä, että tulee rahaa, tulee pääomaa jostakin. Ja mitenkä tämä sitten hoidettaisiin? Tulisiko käyttöön rahaa, ja jos, niin taas riittää sana kyllä vastaukseksi, ja jos vastaus on ei, niin sitten haluaisin yksityiskohtaisempaa tietoa. Kiitos. Kiitoksia, ja seuraava puhuja on Peter van Dalen. Olkaa hyvä. Kiitos, puheenjohtaja. Aivan varmasti komission jäsenen kanssa tulemme huomenna keskustelemaan näistä rahoitus- vaikutuksista ja kysymyksistä. No se on sitten huomisen kauraa, mutta nyt kun Nedi on paikalla, kysyisin juuri tuosta Amsterdamin ää, äh, sulkuportista. Nimittäin äh, nyt äh, tänä iltana yhdessä jäsenten salongeista puoli seitsemältä itse asiassa on juuri esitys tästä samaisesta sulkuporttikysymyksestä, niin haluaisin teidät kaikki kutsua sinne, jos haluatte lisätietoja. Kiitoksia. Danke für No kiitoksia tästä pienestä mainoskatkosta. Sehän ei ollut suunniteltu, mutta pidämme yllätyksistä. Seuraavana Kesine Meissner. No, mm, minulla ei ole mitään saksalaista mainostamista nyt, mutta siitähän ei ole kysekään. Ensiksi jonkin kiitos näistä tiedoista. Tietysti meistä on hienoa, jos on varoja, joita voidaan käyttää liikennealalla. Mutta tässä on nyt ollut huhuja liikenteessä, joten mistä nämä rahat tulee ja sitten otetaanko ne verkkojen Euroopan välineestä. Rahathan voidaan käyttää vain kerran ja mehän olemme päättäneet täällä verkkojen Eurooppa-välineen varoista. Eihän tätä voi ottaa pois ja sitten vielä lisätä. Ja tämä oli siis yksi ensimmäinen kysymykseni. Toiseksi Tällä kertaa varmasti jälleen jäsenvaltioiden on vuodesta 2015 lähtien haettava näitä varoja aivan samalla tavalla kuin verkkojen Euroopan välineessä. Teillä on tiettyjä projekteja nyt tässä käsillä, esimerkiksi Kaleen satama tai Amsterdamin sulkuportti, jotka, joista ollaan sanottu, että niitä halutaan yhteisrahoittaa eu tasolta. E onko jäsenvaltioiden nyt esitettävä anomuksia, jotta saadaan rahat nopeasti käyttöön? Ja sitten vielä, koska tässä nyt on kyse lisäpaketista, joka ei välttämättä aina suoraan liity verkkojen Euroopan välineeseen, niin voiko tällä uudella rahalla rahoittaa esimerkiksi tien vai onko tässä kyse pelkästään rautatieliikenteestä ja sisävesiliikenteestä? Kiitoksia ja seuraavaksi Merja Kyllönen. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kollegat, tavoitteet on kaikilla korkealla ja hankkeiden toteutuminen on jokainen, jokaisen mielissä. Ää, äh, olen aika huolissani siinä suhteessa että kaikissa hankkeissa lähestulkoon tarvitaan iso summa kansallista rahaa eli ei pelkästään eri rahoitusvälineet vaan, vaan suoraan myös sitten kansallisista budjeteista tuleva raha ja se ei todellakaan tule olemaan helppoa tulevina vuosina. kuinka suureksi on arvioitu konkreettisten toteutuvien hankkeiden määrä vai jäädäänkö me nyt vain odottamaan sitä kuuluisaa joulupukkia joka nyt sitten muutaman viikon päästä saapuu ja tuo meille sitten tarvittavat kansalliset rahoitukset. Kiitos. No sitä ennenhän tulee vielä kuudes päivä tuo Pyhä Nikolaoskin. Ja nyt meidän pitää sitten vaan odotella. Seuraavaksi Karima Deli. Merci. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos alustuksesta. Minulla on monta kysymystä. Ensinnäkin ottaisin esille kysymyksen, joka liittyy suurhankkeisiin. Minä kutsun niitä megahankkeiksi. Torino, Flisling, Brennerin sola. Minä haluaisin näistä tietää, missä määrin löytyy varoja eurooppalaista rahaa, mikä on prosenttiosuus näitä varten. Tarvitaan tekijöistä tietoa. Alustuksessa korostitte, että tämä on vain rahoituksen ennakkoarviointi, eli varsinainen työohjelma vasta tuloillaan, jos oikein ymmärsin. Eli vielä yksi kysymys tämän tiimoilta. Onko jotain ajatusta siitä, miten nämä herra Junckerin 300 miljardin voidaan käyttää näihin? Miten Kolmas kysymys, miten velka-instrumenttia voidaan käyttää niin, että jäsenvaltiot voivat omaa velkaansa leikata. Ja vielä yksi kysymys, koska kyllä tämä ilo täytyy itsellään säilyttää, nimittäin miksi komissio kuvittelee, että yksityiset sijoittajat, kun tähän mennessä nyt ei oikeastaan ole saatu mitään konkreettista sen osoittamiseksi, että olisi saatu jotain aikaan, niin miksi komissio kovittelee, että yksityiset sijoittajat olisivat kiinnostuneita näistä pitkistä lainoista, joissa on omat riskinsä, varsinkin liikenteen perusrakenteissa. Saisinko konkreettisia vastauksia? Kiitos. Komission edustajalta, kiitos. Danke sehr. Kiitoksia. Seuraavaksi äh, Jill Simon. Simon. Nicht da? Aha. Dann kommt Monsieur Rick. Seuraavaksi herra Rike. Merci, Monsieur le Président. Kiitos puheenjohtaja. Minulla on ihan valtavasti kysymyksiä esitettäväni komissiolle. Haluaisin ottaa esille ehkä kaikkein olennaisimmat kysymykset ennen kaikkea liittyen rahoitusinstrumentteihin verkkojen Euroopan välineissä. En puhu siitä, mitä pannaan mihinkin hankkeeseen, vaan enemmänkin toiminnasta. Ensinnäkin, onko niin, että kun mainitsitte täällä joitakin hankkeita, niin ne on jo esitetty siinä kilpailussa, joka on nyt päättymässä helmikuussa ensi vuonna. Onko kyse tästä hankeluettelosta? Toiseksi, kun ajatellaan määräaikaa, joka varmasti tässä tulee vastaan, kun ajatellaan joukkolainojen toteuttamista hankkeissa, niin mitä tapahtuu siitä lähtien, kun rahat on annettu ja sitten ehkä saatu jotain tuloksia? Siis miten näitä rahoitusvälineitä käytetään, kun siinä omat siirtymäkautensa on. Kolmanneksi, perustavanlaatuisempi kysymys. Kun ajatellaan, mikä on neuvoston kanta rahoitusvälineisiin, se on ollut aina hyvin vastahakoinen. Päinvastoin on yrittänyt rajoittamaan aina mahdollisimman pitkälle näiden uusien rahoitusvälineiden käyttöä, näiden prosenttiosuuksia pyrkinyt leikkaamaan. Niin onko se muuttumassa nyt? Minä olen kyllä todella yllättynyt että tämä niin kutsuttu Junckerin ohjelma ennen kaikkea liittyy uusia rahoitusvälineitäkin, kun taas neuvosto on ollut vastahankaan ja kovinkin. Onko nyt ajateltavissa, että neuvostokin on käännetty kannoissaan rahoitusvälineisiin? Neljänneksi, muitakin on kyllä vielä tulossa, mutta neljäs kysymykseni liittyy siihen, että kun ajatellaan, mikä Junckerin ohjelma on, että pitäisi saada 300 miljardia verkkojen Eurooppaan, niin eikö tässä tarvita sitten per- oikeusperustan korjaamista ja missä ajassa se onnistuisi teiltä? Ja onko komissiolla muuten ajatusta myös siitä, miten nämä kolme miljardia voitaisiin käyttää? Meneekö siinä osaa kilpailukykyyn miten se jaetaan siihen eri teemojen kesken. Mistä se otetaan ja mihin se menee, nämä kolme miljardia verkkojen Eurooppa-välineessä. Kiitos. Danke, jetzt Jens Nielsen. Kiitoksia ja seuraavaksi Jens Nielsen. Kiitos puheenjohtaja. Minulla on tässä yksi ajatus. Muutamia viikkoja sitten kuulimme, että parlamentti oli pyytänyt arvioiden, arvioinnin näistä suurista käytävistä. Ja tässä kertomuksessa oli joitain suosituksia ja komissio, joka oli tuolloin läsnä, katsoi, että suositukset olivat oikein mainioita. Yksi suosituksista totesi, että meidän tulee vieläkin entistä paremmin huolehtia siitä, että EU-investoinnit ovat mahdollisimman hyvin tarkasteltuja, jotta virheitä ei tapahdu, mitä näihin suuriin käytäviin tulee. Ja kysyisinkin, että heijastuuko tämä teidän työsuunnitelmaanne tai ohjelmaanne? Kiitos. Nyt puheenvuoroa on pyytänyt vielä Wim van de Kamp. Puheenjohtaja, pyydän anteeksi, unohdin yhden tärkeän kysymyksen. Herra Onidi nimittäin puhui täällä vielä muun muassa veturien uudistamisesta Kysyisin, että onko samaa rahaa myöskin sisävesialuksia varten, sisävesialuksia, jotka haluavat esimerkiksi siirtyä käyttämään nestekaasua polttoaineena, niin olisiko sisävesialuksillekin tällaisia, tällaisiin muutostöihin rahaa tarjolla? Kiitos. Minullakin olisi vielä kysymys ja sitten voimmekin kuulla herra Onidin vastaukset. Kun puhutaan rajat ylittävistä yhteyksistä, jotka, on, jotka tuhottiin aikoinaan sodassa tai äh, sodan jälkeen. Näiden uudelleen rakentaminen, onko tällaisia hankkeita? Jos näitä on yhtään, niin sekin jo yllättäisi minua, mutta haluaisin kuulla, että onko. Toinen asia, täällä viitattiin jäsenvaltioiden yhteisrahoitusosuuteen ja nyt olen kuullut, että esimerkiksi Rotterdam-Genova käytävää varten Sveitsiläisillä on yksi tunneli jo valmiina, toinen valmiina piakkoin ja Italiassakin tätä jo ollaan rakentamassa. Ita- äh, Sveitsiläisiltä kuulin, että kyllä, kyllä. Äh, Italiassa rakennetaan, mutta vain sitä osuutta, jonka äh, Sveitsi rahoittaa. Italiassa on siis kolme suurta hanketta. Sanotteko te, että että juu, että aloittakaa vaan ja 50 vuoden kuluttua ollaan tyytyväisiä, jos ollaan kolmannes saatu valmiiksi. Vai eikö olisi parempi, että tehdään yksi osuus valmiiksi kokonaan ennen kuin aloitetaan seuraavaa, sillä Luganon sopimushan on vuodelta 1996 ja parinkymmenen vuoteen ei ole kyllä Italia tehnyt yhtään mitään. Eivät kaikki muutkaan, en minä sitä väitä. Mutta voitteko te vaikuttaa jotenkin näihin prioriteetteihin sekä tietenkin sitten tuohon yhteisrahoitusosuuteen? On iidi monia kysymyksiä ja nyt kuulemme millainen vastauksen. Olkaa hyvä. Kiitos. Kiitos kaikille tästä kattavasta kysymysluettelosta. Ensinnäkin nämä 70 miljoonaa euroa, joita ehdotamme tälle velkainstrumentille, ovat osa maksusitoumuksia, jotka on äänestetty vuodelle 2014. Ja ne, laitet, ne annettaisiin käyttöön ensi vuoden tammikuun alusta lähtien, sillä nyt meillä on myös sopimus EIPn kanssa tätä varten. Kun puhumme uusista rahoitusvälineistä, niin kuten tiedätte, ei ole sellaista dynamiikkaa olemassa, että pitäisi valita hankkeita. Ei vaan meidän pitää yrittää tunnistaa potentiaalisia hankkeita, sillä kuten jotkin teistä ovat korostaneet, liikennealalla on monia hankkeita, jotka ovat kiinnostavia sijoitteille, sillä ne ovat pitkäaikaisia ja niiden kate olisi hyvin turvallinen ja varma. Mutta valitettavasti liikennealalla nämä hankkeet ovat myös hyvin riskialttiita ja tämä, tämän takia tarjoamme sijoittajille ja kansallisille viranomaisille tätä välinettä. Välineen avulla turvataan riskit ja vastatakseni toiseen kysymykseen, joka esitettiin, että nämä varat voivat palvella useita eri hankkeita, Rova Meissnerille vastatakseni. Öm, eli ravoja voidaan silloin käyttää, kun pitää kattaa tietyt riskit ja kun sijoittaja ei saa ö, tiettyä tuottoa hankkeesta, silloin tämä väline tulee kuvioihin. Ja te olette verkkojen Eurooppa-keskustelussa korostaneetkin tätä. O, oli hyvin tärkeää ottaa osa CEFstä tällaisten hankkeiden tukemiseen. Eli me aloitimme konservatiivisesti, me ehdotimme, että aloitamme EIPn kanssa, joka on hyvin konservatiivinen toimija, ja aloitimme hyvin konservatiivisella rahasummalla tämän aloitteen aloittamiseksi, mutta toivomme, ja Stefan tässä oikealla puolellani ja muutkin kollegat keskustelevat tästä nyt paljon. Nimittäin haluamme, että kansallisten pankkien kanssa saamme rahastoja aikaiseksi, siis myös kansallisten instituution kanssa, sillä he ovat lähempänä paikan päällä hankkeita. Te kysytte myös, että osa tässä osa näistä verkkojen Eurooppa-välineestä niin osa siitä käytetään, kuten puheenjohtaja Juncker selitti viime viikolla, ja eri komission jäsenet keskustelevat tästä teidän valiokuntienne kanssa. Mutta herra Riken kysymyksen vastatakseni ideana on se, että ensi vuoden alkupuolella teemme lainsäädännön muutosehdotuksen, kutsuisin sitä omnibus-tekstiksi, sillä se muuttaisi useita lainsäädäntötekstejä siis tietysti monivuotisia rahoituskehyksiä, mutta myös muita lainsäädäntötekstejä. Ja teillä on sitten komission kanssa aikaa keskustella tästä ja myös neuvoston kanssa sitten, kun aika on kypsä. Anteeksi, että en voi tästä nyt enempää sanoa, mutta komission jäsen Bulge varmasti haluaa kertoa omista ajatuksistaan huomenna ja siitä, miten voimme saada täyden hyödyn tästä välineestä liikennealalla ja miten saamme hyödyn sellaisille hankkeille, jotka ovat meille painopistealueita. Yksi kysymys koski myös sitä, että mikä on ero velkainstrumentin ja tämän pääomaehtoisen instrumentin välillä. Ja mi, äh, minkälaisia mahdollisuuksia on pää, pääomavälineille? Meillä on tällainen väline, joka nimi on Margarit-rahasto. Tämä rahasto tarkistetaan en, kahden vuoden jälkeen ja me aiomme arvioida, pitäisikö myös tukea pääomarahastoa joidenkin hankkeiden takia, mutta tämän etukäteistutkimuksen perusteella ja niiden hankkeiden perusteella, joita Stefan tutkii päivittäin, vaikuttaa siltä, että enemmän on mielenkiintoa velkainstrumentin suuntaan, jotta voidaan kattaa riskit pitkällä aikavälillä, jotta saadaan pitkäaikainen rahoitusväline käyttöön. Ja sitten Amsterdamin sulkuportti. Kiitos, että muistutitte tästä tapahtumasta. Tämä on hyvä esimerkki siitä, että kaikki alkoi rahoitusjärjestelmällä, joka perustui pelkästään apurahoihin, mutta osa avusta tälle hyvin tärkeälle henkilölle eh, eh, hankkeelle voi tulla myös rahoitusvälineestä. Ja se on paljon edullisempaa myös Hollannin viranomaisille ja muille, jotka osallistuvat tähän hankkeeseen. Joka kerta me yrit, yritämme keskustella hankkeesta jäsenvaltioiden kanssa ja yritämme vakuuttaa eri osapuolet siitä, että pitäisi keskittyä ei pelkästään tähän helppoon rahaan, joka tulee apurahoina, vaan mm, pitäisi myös keskittyä näihin innovatiivisiin rahoitusmahdollisuuksiin. lionin Turinin hanke en, muun muassa ja, sit, ja Vanderbilt ja näin. En tästä kokonaisvolyymista verkkojen Eurooppa-välineessä osaa sanoa enempää kuin mitä CEF-asetuksessa on määritelty. Siellä on tietyt maksimimäärät määritelty, mutta tietysti nämä hankkeet ovat riskialttiita hankkeita, joista jotka voivat hyötyä suuremmasta infrastruktuurirahastosta e, pikemminkin kuin tästä pienestä rahoitusvälineestä. Kaiken kaikkiaan näissä hankkeissa vaikeutena tänä päivänä on se, että kansalliset viranomaiset pitää vakuuttaa siitä, että pitää ottaa enemmän velkaa ja tietysti myös kasvu- ja vakauspakettia pitää, sopimusta pitää tässä noudattaa. Säännöt eivät muuten. Ainoa muutos tässä Junckerin aloitteessa on se, että eksplisiittisesti viitataan kansallisen rahoituksen määrään, joka, joka käytettäisiin tässä strategisessa rahoitusvälineessä. Eli tämä antaa hieman joustavuutta vakaus- ja kasvusopimuksen puitteissa. Nämä hankkeet, joita me haluaisimme rahoittaa tällä välineellä, niin olisivatko ne sellaisia hankkeita, jotka nähdään myös tässä 28. helmikuuta tulevassa tarjouskilpailussa. Ei, nämä ovat eri hankkeita. Tässä ehdotuksessa on kyse apurahoista, ja hankkeiden valmisteluvaiheessa yritämme saada hankkeiden valmistelijat keskittymään joko rahoitusvälineisiin tai apurahoihin, sillä me tiedämme, että tässä tarjouskilpailussa tulee paljon yli kysyntää. Eli pitää käyttää kaikkia välineitä, joita meillä on käytössämme. Ja sitten synkronointi tämän jälkikäteistutkimuksen ja tämän etukäteistutkimuksen välillä. Tämä jälkikäteistutkimus aloitetaan jo ensi vuoden tammikuussa ja tämän takia nämä kaksi työtehtävää kulkevat rinnakkain, eli meidän ei tarvitse odottaa tämän jälkikäteistutkimuksen tuloksia rahoitusvälineen käyttöön ottamiseksi. Miksi? No siksi, että tietyt hankkeet ovat jo valmiita käyttämään rahoitusvälineitä ja tehän tiedätte, miten tärkeää meille olisi saada jotain muitakin hankkeita kuin moottoritiehankkeita. Tällä hetkellä suurin osa uusissa rahoituspuitteissa olevissa hankkeista, hankkeista on moottoritiehankkeita. Ja haluaisimme nyt hankkeita, todellisilla painopistealueilla, jotka ovat sisävesiliikenne, rautatieliikenne ja satamat. Mutta, mutta tietysti rahoitusvälinettä voidaan käyttää myös muillakin aloilla, sillä tämä rahoitusväline tietysti ottaa huomioon myös yksityisten sijoittajien mielenkiinnon. Eli tälläkin puolella käydään neuvotteluita mainitin jo ERTMSn käyttöä. Ja me tietysti Vannekampille vielä me, me yritä, meillä on myös toinen väline sisävesiliikenne alusten modernisoimiseksi eh, niin, että ne käyttäisivät nestettyä maakaasua, mutta myös sellaisia järjestelmiä, tietojärjestelmiä, jotka tekisivät sisävesiliikenteestä ei pelkästään tulva, turvallisempaa, vaan myös kannattavampaa bisnesmielessä. Mielestäni katoin tässä, vastasin tässä nyt suurimpaan osaan kysymyksistä, ehkä vielä herra Kramerin kysymykseen. En voi nyt sanoa, mikä on tarkka suhde rajat ylittävien hankkeiden kohdalla, siis että mikä osuus tulee mistäkin välineestä, mutta voin sanoa, että vali- hankkeiden valinnassa nykyisessä tarjouskilpailussa arviointi keskittyy siihen, onko näillä rajat ylittävillä hankkeilla välitöntä vaikutusta rajan toisella puolella olevan investointisumman toteuttamiseen, sillä on, on tietysti valitettavaa, jos tulee viivästyksiä ennen kaikkea tällaisina aikoina, kun rahoitusta ei ole paljon tarjolla. Toivottavasti pian ensi vuonna voitte, voitte käydä koordinaattoreiden kanssa keskustelua, jotka jotka esittelevät uuden, uuden, uuden työohjelman. Jokaisen liikennekäytävän kohdalla ollaan yksityiskohtaisesti analysoitu, mitä tarvitaan näiden rajat ylittävien hankkeiden synkronoimiseksi niin, että ajoitus on kohdallaan kummallakin rajan puolella. Kiitos. Mikrofoni. Ja. Ja, ich, äh, herz sydämelliset kiitokset vielä näistä täydentävistä tiedoista. Kuitenkin minulla olisi vielä ihan konkreettinen kysymys. Olen pahoillani, että tartun tähän asiaan vielä, mutta kun ei tämä tullut minulle vieläkään selväksi. Eli jos yritys XY sanoo huomenna, haluan osallistua tähän mihin tahansa hankkeeseen, vaikkapa Brennerin tai Torinon tai mihin hyvänsä. Ja minulla on nyt näin monta miljoonaa tai miljardia tässä käytettävissä, niin minkä tien tämän yksityisen sijoittajan tulee kulkea päästäkseen mukaan? Tuleeko hän ensin, niin kuin oletan, ottaa yhteys kansalliseen hallituksensa ja kertoa, että tämä hanke liittyy ydinverkkoon ja minä olen valmis äh, tukemaan teitä yksityisellä rahallani. Ja näkisin äh, mahdollisena, että Euroopan tasolla saamme vaikkapa Margaret-rahastosta tai muualta varmaan lisärahoitusta. Miten tämä sitten etenee tästä ihan konkreettisesti? Jäsenvaltio sanoo, että kyllä me olemme sitoutuneet rakentamaan tämän pätkän. Ja, jos, ja kun komissio sitten 6, 8, 9 kuukauden kuluttua järjestää tästä tarjouskilpailun, niin mitenkä tämä sitten etenee? Tämä on konkreettinen kysymykseni, johon en valitettavasti vieläkään ole saanut vastausta, koska tämä menettelytapa ei minulle ole tullut selväksi. Siis jos yksityinen sijoittaja haluaa mukaan näille markkinoille. Kiitos. Puheenjohtaja mikrofoni. No, äh, Täällähän äh, meille on kerran sanottu, että ei pystytä vastaamaan kysymykseen. Vastaako Onidi? Käsittääkseni logiikka on vähän erilainen kun on antamassa rahoitustukea apurahaa, niin täyttää hakemuskaavakkeen. Siellä on omat kriteerit valinnan taustalla. Tiedätte tämän paremmin kuin minä ja kaikkihan on asetuksessa. Kun sitten pyrkii luomaan hankkeita, joihin voitaisiin käyttää uusia välineitä, niin logiikka on vähän erilainen. Pitäisi valmistella hankkeet mahdollisten sijoittajien kanssa – Yleensä se toteutuu siten, että käytetään erilaisia käytettävissä olevia välineitä. Ajatellaan nyt esimerkiksi meidän ehdottomaamme välinettä 70 miljoonaa on tarjolla liikenteelle. Ja näin investointipankki voi tarjota tietyn osan. Sijoittajat tietävät tämän. Ja mielenkiintoa on paljon, koska likviditeettiä on tarjolla. Eli tässä täytyy pyrkiä selvittämään, minkä tyyppisiä hankkeita on tarjolla tietyissä, tietyssä aikajanassa ja missä määrin kansalliset viranomaiset, jotka siis yleensä omistavat nämä hankkeet, ovat itse valmiina ottamaan mukaan sijoittajia rahoitukseen ohjelmin ja käyttöluviin esimerkiksi tietyksi vuosiksi tai muilla tavoin, jotta saadaan yksityisiä sijoittajia antamaan rahaa. Logiikka on siis kovin erilainen. Ei ole kyse varsinaisesta tarjouskilpailusta, vaan siinä, että sijoittajat jo tietävät tietyistä välineistä. Silloin me, ja siksi muuten uudessa verkkojen Eurooppa-asetuksessa on myös teknistä apua, nimittäin kiitos teknisen avun, me voimme kansallisten viranomaisten hyödyksi ja iloksi tarjota apuamme hankkeita valmisteltaessa, niin että nämä hankkeet olisivat sijoittajille houkuttelevampia. Näin se toimii. Investointipankki on tässä tietysti myös mukana, ja investointipankki käy varsinaiset neuvottelut asiasta kiinnostuneiden sijoittajien kanssa – myös, minkälainen tämä varsinainen rahoitusyhtälö olisi oleva. Tässä hiukan nyt katselen tuota kelloa. Ihan lyhyesti vielä Ajala Sender. Kiitos puheenjohtaja. Ihan nopeasti. Kaksi kysymystä, jotka minua kiinnostavat. Toinen liittyy siihen, mitä nyt olemme lukeneet näistä 70 miljardista, jotka tulevat Junckerin ohjelmaan ikään kuin osaksi ja sitten vielä horisontti 2020-30 miljardia, jotka ovat tällainen kolmen vuoden paketti. En tiedä, olenko lukenut tämän väärin. Näin minä tämän ymmärsin. Mutta nämä hankkeethan ovat huomattavasti pidemmän aikavälin hankkeita, varsinkin jos niihin kuuluu näitä hyvin monimutkaisia järjestelyjä. Toinen asia, kun puhutaan näistä eri rahoitusvälineistä, niin tuleeko tästä vieläkin hankalampi ja monimutkaisempi tästä pääsystä näihin hankkeisiin ylipäätään, kun ajatellaan tätä koko rahoituskuviota, jos nyt esimerkiksi sijoittaja joka haluaa osallistua, niin se on julkisten töiden suhteen aina huomattavasti hankalampaa. Ja onko se hankalampaa kuin tähän asti? Kiitos. Ja on Iidi vielä ihan lyhyesti, olkaa hyvä. I think the, the, the idea... Minusta ajatukset siitä, että voitaisiin tarjota jotain erityisrahoitusta kolmen vuoden ajaksi, joka vuosi olisi vähän enemmän kuin 100 miljoonaa 100 miljardia, joka tulee tästä uudesta rahastosta strategisen investointia varten, mutta rahaston kesto on paljon pidempi kuin vain kolme vuotta. Ellei sitten rahaa todella käytetä, toisin sanoen jos on niin, että raha olisi ollut käytettävä jonkin riskin kattamiseksi, joka sijoittajilla on, niin kyllä raha edelleen on käytettävissä investointia varten. Eli nyt se, mitä on ajateltu kolmeksi vuodeksi, niin voi olla, että siitä riittää pidempäänkin. Totta kai kolmen vuoden kuluttua voimme mahdollisten menestystenkin pohjalta tässä uudessa aloitteessa arvioida Oliko niin, että tämä aloite saisi elinaikaa lisää? Sitähän ei tänään tiedetä. Ja, da bedanke mich. Recht. Kiitoksia, sydämelliset kiitokset. Näin tämä esityslistan kohta on nyt hoidettu ja voimme siirtyä seuraavaan. Ja tässä kyse on tieliikenneturvallisuudesta ja Ines Ajala-Sender on meidän esittelijämme ja te saatte nyt puheenvuoron. Olkaa hyvä arvoisa puhemies Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Aikanaan jo me kommentoimmekin vähän, missä tilanteessa mietintö on laadittu. Se on tavallaan uusi olematta uusi, mutta huolimatta näistä viipeistä ja mutkista matkassa neuvostossakin on nyt löytynyt yhteinen kanta. Ja täytyy tässä perus, oikeusperustaa tarkistaa koska alkuperäinen oikeusperuste oli kyllä sopima meille ja komissiolle. Ja nyt on tullut saatu sopimus. Kiitos myös poliittisen tahdon yhtäältä. Kiitos puheenjohtajavaltio Italian. Ja totta kai kiitos sen poliittisen tarjota komissiossa on ollut tarjolla. Niin että näin rivakasti muutamassa kuukaudessa on päästy eteenpäin ja on saatu heiltä uusi teksti sen jälkeen, mitä tuomioistuin määräsi, ilman että sitä kuitenkaan hankaloitetaan enempää. valtio Italia puolestaan on saanut aikaan riittävästi sopua. Neuvostossa ainakin enemmistö on löytynyt, ettei tätä mutkisteta sen enempää. Siinä vähän mukautetaan vain sitä, mitä tuomioistuin vaatii. Niin ne teksti olisi voimassa, varsinkin niissä jäsenvaltioissa, siis enemmistössä jäsenvaltioissa, jotka jo ovat tätä saattanut osaksi kansallista lainsäädäntöä ja soveltaneet niin että siellä on ollut mahdollisuus puuttua rankaisemattomuuteen niiden ajan kohdalla, jotka ovat ulkomailla syyllistyneet rikkomuksiin. Nyt meidän täytyy valmistella huomista äänestystä. Meillä on joitakin tarkistuksiakin tullut. Ja huolimatta tästä yleisestä suosituksesta, muistutan tästä kollegoilla, että oli aika hyvä, että ei olisi tullut jo teksti mitään uusia ehdotuksia niin ensinnäkin olen pahoillani, en voi kaikkia ehdotuksia hyväksyä. Varsinkin Arno Tuu esimerkiksi. Minä uskon, että jotkuvat haluavat uudelleen jopa kansallistaa. Ymmärrän toki sen hänen ryhmänsä näkökulmasta, mutta mietimme nyt eurooppalaista direktiiviä tässä. Toisaalta siellä on myös pyrkimys hävittää joitakin perustavanlaatuisia näkökohtia, ne ovat perustavanlaatuisia ajatellen ennen kaikkea liikenneturvallisuutta, kun ajatellaan se, että joku ajaa kielletyllä alueella tai käyttää matkapuhelinta ajaessaan tai on ajanut ylinopeutta, jos on yli 50 kilometriä tunnissa mennyt ylirajan. Eli emme voi näitä hyväksyä ja pyytäisin, että äänestettäisiin niitä vastaan. Ja siellä on myös auto, järje, aja, etujärjestöjä tässä pyritty saamaan mukaan. Täällä on maininta kaikista toimijoista ja me olemme ottaneet esille uhrit nimenomaan ja järjestöt, jotka nimenomaan ovat kantaneet huolta liikenneturvallisuudesta, niin ehkä ne ovat sopivampia mukaksi otettavaksi kuin muut. Eli en voi tuotakaan tukea. Ja sitten toiseksi herra Lundgren. Ymmärrän toki teidän pyrkimyksenne, teillä on kokemustakin myös ammattiajajana, mutta minä uskoisin, että ei tämä nyt ole oikea paikka ottaa tänne väärennettyjä ajolupia. Totta kai tässä täytyy keskittyä olennaiseen tässä direktiivissä. Nimittäin jos ajatellaan 90 prosenttia onnettomuuksista, niin en usko, että väärennetyllä ajokortilla siinä suurta osuutta. Ja sitten vielä rouva Fosterin ehdotukset, nimittäin neuvoston ehdotus näiden kolmen jäsenvaltion kohdalla, joilla on mahdollisuus tulla mukaan järjestelmään uuden oikeusperustan myötä, yhdistyn kuningaskunta Irlanti ja Tanska. Minä uskon kuitenkin, että meidän oma ehdotuksemme, kun tästä on puhuttu jo eri tahojenkin kanssa, jolla jotain tässä on sanottava, niin eikö se ole sopivampi mielestäni. Minä ainakin toivoisin, että miten nyt sanoisin, että korostetaan sitä, että on kaksi vuotta mahdollista odottaa, niin ehkä jossakin tapauksessa voitaisiin ajatella, että eh, tuskin tässä on tarvetta ruveta lykkäämään direktiivin täytäntöönpanoa, varsinkin kun jos ajatellaan uusia ehdotuksia kohdassa 16. Minulla on omat varomani näiltä osin ja siksi minun ehdotukseni ja meidän ehdotuksemme on leikata yhdellä vuodella täytäntöönpanoa. Ne jäsenvaltiot, jotka ovat nyt tulemassa mukaan järjestelmään, niin joutuvat miettimään myös valmiuksia täytäntöönpanna liikenneturvallisuutta. tekee niin se, että me olemme ottaneet esille, tiedonvaihto esimerkiksi, ja siksi ei tässä varmasti ongelmia tule vastaan. Siksi minusta on äärimmäisen tärkeää välttää sitä, että tämän oikeusperustan myötä komissio pystyisi lykkäämään tai viivästyttämään näitä mahdollisia uusia ehdotuksia. Siksi tämä on minun kantani. Kiitoksia. Vielen Dank. Kiitoksia sitten Georges Bach. Ja, vielen Dank, Herr... Kiitos puheenjohtaja. Olen samaa mieltä kuin kollega Ajala Sender. Ja on oikein kyllä onnitella kaikkea tästä hyvin nopeasta toteutuksesta. Se on liikenneturvallisuuden kannalta hyvä. Ja sitten tarkistuksista olen myös samaa mieltä Ines Ailan Senderin kanssa, eli uudelleen kansallistaminen niin sanotusti ei olisi hyväksi tässä tapauksessa. Ja liikenne turvallisuuden henkentäminen ei tule kysymykseenkään. EPP, niin kuin esittelijä, pitää kiinni tarkistuksesta 17 ja se varmasti edelleen vahvistaa tätä mietintöä. Kiitoksia sitten Peter van Dalen. Kiitos puheenjohtaja. Puheenjohtaja, nyt meidän on aika tämä aihe, joka on todella pitkään jo ollut esityslistalla, hoitaa päätökseen kerta kaikkiaan ja nyt se on mahdollista. Tämä liittyy paitsi liikenne turvallisuuteen myös niihin huoliin, että jos äh, rikkomuksia tapahtuu, niihin on puututtava. Tämä on selkeä äh, väline, jolla voidaan puuttua rajat ylittävästi liikennerikkomuksiin tässä, kun äh, puhutaan siitä, että pitäisi olla varovainen ja aloittaa keskustelu alustaan, alusta ja tulisi olla hiukan varovainen nyt näiden tiettyjen tarkistusten suhteen. Olen kyllä tässä samaa mieltä. Kollega Foster on kuitenkin ehdottanut tiettyä aikataulumuutosta ja me minun ryhmässäni tai meidän ryhmässämme aina huolehdimme jäsenvaltioiden eduista niin siksipä vetoaisin nyt esittelijään, että hyväksyisi tämän Fosterin tarkistuksen. Toisaalta olen toki samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että ei tässä nyt mitään alusta alkaen enää tarvitse lähteä. Kiitoksia. Thank you. Kiitoksia. Sitten Isaskun. Bilbao. Bilbao. Gracias, presidente. Kiitos puheenjohtaja. No, meidän ryhmämme kannassa olemme Samalla linja kuin alusta alkaenkin on erittäin tärkeää, että nopeasti täytäntöönpano tuomistuimen päätös. Me olemme samaa mieltä esittelijän kanssa ja nyt on korkea aika hyväksyä mietintö mahdollisimman nopeasti. Meidän ryhmässämme olemme sitoutuneet jo viime kokouksessakin esittämään, että emme tee tarkistuksia, koska mietintö sellaisena voidaan hyväksyä. Ja niin, että laatittaisiin 2016 kertomus myös täytäntöönpanosta ja katsotaan myös liikenteen oikeusperustaa. Tiedän, että todellakin on jäsenvaltioita, jotka noudattavat jo tätä lainsäädäntöä ja saattaa muuten tulla oikeudellinen epävarmuus tähän ja me haluamme hylätä kaikki tarkistukset ja arvioidaan sitten niitä tarkistuksia, joissa on tiukempi aikataulu Eli voimme oikeastaan hyväksyä vain yhden vuoden määräajan ja sen myötä sitten olemme arvioineet tätä kahden vuoden ehdotusta. Ei tässä muuta sanottavaa ole, koska me olemme puhuneet kaiken tarvittavan tapaamisissa esittelijän kanssa. Kiitos. Kiitoksia sitten Karima Deli. Minä haluaisin vain kiittää esittelijää minä vihreiden puolesta haluaisin sanoa, että esityksenne mietinnössä olette ollut hyvillä linjoilla, voimme olla samaa mieltä, mutta vain tässä on jo riittävästi aikaa mennyt hukkaan ja nyt on syytä ruveta täytäntöpanemaan lainsäädäntöä. Eli teidän kanssa olemme samaa mieltä näistä korjauksista myös niissä tapaamisissa, joita eri osallisten kanssa on sovittu. Kiitos. Seuraavaksi Marie-Christine Hnody. Merci, monsieur. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää siitä, että hän tähdensi sitä, että on kyse nimenomaan ranskalaistenkin teitten turvallisuudesta ja ajajien turvallisuudesta. Hyvä esittelijä, ette ole ehkä oikein tarkkaan lukenut meitä tarkistuksiamme, koska ette nyt vähän vääristette. Ja minä haluaisin lyhyesti selittää, mitä tässä taustalla on meidän 12 esityksessämme tarkistuksissa. Jos ajatellaan jäsenvaltion yhteistyötä, liikenneturvallisuudessa olemme toki samaa mieltä sitä, mutta ei kuitenkaan meidän mielestä ole komission tehtävä lyödä lukkoon sääntöjä, koskeeko se tutkijan käyttöä, automaattista tietojen vaihtoa esimerkiksi rekisterinumeroista tai ajoneuvosta ylipäätään. Jäsenvaltiot hoitavat sen ihan hyvin itsekin. Toissijaisuusperiaate on kirjattu perussopimuksiinkin, mutta valitettavasti tällä saralla sitä poljetaan jatkuvasti. Tekstissä ehdottoman periaatteena on, että kaikki liikennepolitiikka olisi väistämättä rajoittavampaa. Minä tuomitsen todellakin tällaisen lähestymistavan, joka on ideologinen periaatteinen lähestymistapa. Ja siinä halutaan iskeä mahdollisimman pitkälle kuljettajiin ilman, että huomioidaan ollenkaan paikallisia olosuhteita. Liikenneturvallisuus on usein keino myös kerätä veroja väärällä tavalla kuljettajille, että voidaan kassat täyttää ja mukaan pidetään yllä liikenneverkkoja ja teitä, mutta Ranskassa se on nyt nähtävissä varsin hyvin ja varsinkin talven tullessa sen huomataan hyvin. Jos ajatellaan autojärjestöjä mukana luo, niin todellakin ja sitten olisi hyvä kuulla heitäkin samalla viivalla. Ei sen enemmän tai vähempää kuin muitakin järjestöjä kuullaan. Sitten on syytä tehdä ero vielä vakavien rikosten ja rikkomusten välillä liikenteessä. En puhu yliajosta, 50 kilometriä yli rajan. Minä puhun siitä, että se on viisi kilometriä yli rajan, niin ei sitä voi kohdella ihan samalla mitalla kuin on yli 50 kilometriä yli rajaan. Usein se on toisen tyyppistä rikollisuutta. Syynäkin voi olla jotain muuta taustalla. Esimerkiksi tämä Go Fast, joka on huumausainekauppainen keino kuljettaa tavaroitaan. Niin eli siinä Kahdella autolla mennään kovaa vauhtia paikasta toiseen moottoriteillä ja näin voidaan huumausaineita kuljettaa. Toinen puolestaan on hämäyksenä. Ne, jotka kantavat tästä huolta, niin on hyvä muistaa, että tämä on tosi eurooppalaista toimintaa. Ja totta kai tässä täytyy noudattaa hyvää esimerkkiä, mutta harvoin on niin, että ainakaan Ranskassa se on onnistunut. Tarvitaan vähän joustoa tavallisten kuljettajien kanssa, mutta nollatoleranssia rikollisten kanssa. Se oli minun tarkistukseni syy. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi Lucy Anderson. Well, I, I was pleased. Kiitos. Oli hienoa, että esittelijä ke- kertoi tarkistusta ja koski määräaikaa noissa kolmessa jäsenvaltiossa, jotka eivät aikaisemmin olleet tämän alaisuudessa. Ymmärrän, että että on hallinnollisia ja teknisiä vaatimuksia, joita pitää noudattaa. Ja olen tarkastellut tätä yksityiskohtaisesti. Erityisesti on huolia tietosuojan suhteen, no mutta tässä toimessa on säännöksiä sen suhteen, oli myös huolen suhteita IT-järjestelmien hankinnan suhteen, mm, mielestäni tämä voidaan myös hoitaa. Ja kompromissiehdotus on yksi vuosi kahden sijaan. Tämä on järkevä ehdotus. Vaikutusten arviointi osoittaa, miten tärkeää tämä toimi on henkien pelastamiseksi Euroopan laajuisesti. Ja olen samaa mieltä niiden kollegoiden kanssa, jotka sanoivat, että vain vähäisiä viivästyksiä voidaan sallia. Ja no, tuo edellinen puhuja, no olen hieman hämmentynyt, sillä yhdessä tarkistuksessa puhuttiin kännykän tai muun mobiililaitteen käytöstä ajaessa ja tarkistuksessa tämä on poistettu, eli tätä ei pidetä vakavana rikkomuksena. Minä nyt toivoisin kaikilta, että tätä tointa tuetaan ja tarkistusta 17. Kiitoksia. Sitten eh, Jackie Foster. Kiitos puheenjohtaja. Kiitän esittelijää ja hänen tekemästään työstä. Haluaisin vielä korostaa, että pyysin viime kokouksessa, kun keskustelimme aiheesta ja juuri täytäntöönpanosta ja sen aikataulusta, niin viittasin kolmeen jäsenvaltioon, jotka eivät ole osa tätä direktiiviä. Muut jäsenvaltiothan ovat saaneet kaksi vuotta aikaa täytäntöönpanolle. Neuvosto sitten istui saman pöydän ääreen ja yhdistynyt kuningaskunta Irlanti sekä Tanska olivat sopineet, että että tulisivat mukaan direktiiviä. Minä en voi mitenkään ymmärtää, miksi ne eivät saisi kahta vuotta täytäntöönpanoa varten, niin kuin kaikki muut ovat saaneet. Ja nostin tämän esiin ei siksi, että tässä joku yrittää sitä ikuisuuksiin lykätä, vaan esimerkiksi yhdistyneen kuningaskunnan kohdalla meidän on muutettava myös primäärilainsäädäntöämme, jotta ää, saamme sääntömme tämän direktiivin määräysten mukaiseksi. Sama koskee muita jäsenvaltioita, Saksan, lainsäädännön järjestelmä on vastaava kuin meidän. Saksallakin oli kaksi vuotta aikaa huolehtia asiasta, koska Saksakin halusi kunnolla saattaa lainsäädäntönsä tämän mukaiseksi. Joten Rova Ajala Sender, minä olen kyllä todella, todella pettynyt, koska en voi mitenkään ymmärtää syytä tähän. Jos jäsenvaltiot onnistuvat tässä alle kahdessa vuodessa, niin hienoa, koska sitten tässä ei ole aiheutunut mitään ongelmaa. Mutta jos nyt käy niin, että me merkitsemme tähän eh, vaikkapa vuoden määräajaksi, niin mitä sitten, jos eivät onnistu tässä? Sittenkö niitä rangaistaan? Mielestäni tämä on täysin tarpeetonta. Mielestäni nämä kolme jäsenvaltiota ansaitsevat saman verran aikaa kuin kaikki muutkin ovat aikoinaan saaneet meillä kaikilla on erilaisia oikeusjärjestelmiä, ei kenenkään ole parempi kuin toinen, ei kukaan osoittele toistaan sormella sanoen, että meidän on parempi kuin teidän, mutta minun mielestäni meidän pitää olla kyllin aikuisia ja hoitaa tämä asia kerta kaikkiaan. Ei kukaan varmaankaan tässä salissa halua vastustaa liikenneturvallisuuden tilannetta ja tilanne Yhdistyneessä kuningaskunnassa on jo oikein hyvä, mutta minä kyllä todella toivon, että myös Tätä tarkistusta 16 tuetaan eh, paitsi Yhdistyneen kuningaskunnan myös eh, Irlannin ja Tanskan tilanne huomioon ottaen. Pyytäisin nyt todella, että esittelijä eh, ottaa huomioon sen, mitä olen täällä esittänyt. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi sitten pää, muu pääosasto Talva Kuczynska, olkaa hyvä. Yes, uh, se... Kiitos puheenjohtaja ja hyvää iltapäivää kaikille. Ennen kaikkea haluaisin kiittää esittelijää, mutta myös koko liikennevaliokuntaa loistavasta työstä tämän direktiiviluonnoksen eteen. Haluaisin muistuttaa, mitä olen aikaisemminkin sanonut, kun mietinnöstä puhuttiin, että tässä on tiukka aika tullut sekä aikataulu sekä parlamentissa että, komissio, että neuvostossa. Ja me komissiossa pidämme tätä vahtavana tukena liikenneturvallisuudelle. Tämän olette osoittaneet tämän työn kohdalla. Ja komissio on tässä nyt neudattanut tuomioistuimen päätöstä, joka tuli 6. toukokuuta tänä vuonna. Ja, ja nyt on tavoitteena huolehtia, että ei tule oikeudellista tyhjiötä ensi vuoden toukokuun alussa. Ja nyt edessämme on oikein hyvä mietintö esittelijältä ja olemme saaneet myös hyvän yhteisen lähestymistavan neuvostolta. Ja mitä tulee noihin tarkistuksiin, niin komissio on tyytyväinen tarkistuksen numero yksi, sillä me uskomme, että tämä tarkistus itse asiassa ottaa jälleen mukaan tietosuojavaltuutetun mielipiteen, joten se kyllä sopii tietosuojapuitteisiin. Me voimme myös hyväksyä toisen tarkistuksen, tarkistus numero kaksi, sillä se on pieni tekninen muutos. Mitä sitten tulee noihin kahteen tarkistukseen, e, jotka koskevat täytäntöpanon määräaikaa, tarkistukset 16 ja 17, Komissio on tietysti valmis hyväksymään joustavuutta näissä kolmessa jäsenvaltiossa, sillä ymmärrämme, että ne tarvitsevat enemmän aikaa tämän saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä. Ja muista tarkistuksista vielä. Olemme niitä tarkastelleet yksityiskohtaisesti, mutta ne menevät pidemmälle kuin alkuperäinen, ar, alkuperäinen ajatus tässä direktiiviluonnoksessa me emme halunneet muuttaa alkuperäistä ehdotusta, vaan halusimme vain korjata oikeusperustan ja tästä syystä pyydämme valiokunnalta, että näitä muita tarkistuksia ei tueta. Vielä yksi pieni huomautus tähän loppuun. Huomenna tästä äänestetään ja 11. joulukuuta käydään kolmikantakokous. Toivottavasti se on menestyksekäs ja saadaan sopimus aikaiseksi parlamentin ja neuvoston välille. Vaikka nyt on vasta, to, on vasta joulukuu, meidän pitäisi yrittää kyllä taata se, että tämä prosessi saadaan loppuun asti käytyä mahdollisimman nopeasti, sillä 6. toukokuuta ensi vuonna ei ole oikeus perustaa rajat ylittävälle äh, rikosoikeudelliselle täytäntöönpanolle näiden liikennerikkomusten suhteen. Eli ne, jotka ovat vastuussa seuraavista askelista, oletan nyt, että kolmikantaneuvottelu on myönteinen niin heidän pitäisi yrittää varmistaa, että tämä asia saadaan mahdollisimman nopeasti täysistuntoon, jotta 6. toukokuuta meillä on varmat oikeusperusta käytössä. Lopetan nyt tähän, mutta haluaisin vielä sanoa, että esittelijä ja muutkin liikennevaliokunnan jäsenet ovat tehneet loistavaa työtä. Kiitoksia. Sitten Ines Ajala Sender. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kommenteista Pari täsmennystä kuitenkin vielä. Ensinnäkin liittyen siihen, mitä Rova Foster toi esille, muistuttaisin hänelle, että 2007 joudun odottamaan kolme vuotta, koska oli jotakin hallituksia, jotka eivät halunneet direktiiviä, ja siellä oli liikenneoikeusperusta ja sanoivat, että eivät voi eteenpäin mennä. Eli kolme vuotta annettiin Belgialle. Tuli loistava ajatus muuttaa oikeusperusta, että päästiin tästä kolmen maan kohdalla, jolla oli täytäntöpanossa ongelmia, ja päästiin eteenpäin. Tuomioistuin päätti, että alkuperäinen oikeusperusta oli hyvä, eli nämä kolme maata, jotka olivat jääneet ulkopuolelle täytäntöpanoon, joutuivat tulemaan mukaan, koska näin voidaan sielläkin täytäntöpanna oikeusperustaa. Ei tässä ole mitään hikkaa sen enempää, kun ajatellaan, mitä on käänteitä ollut tämäkin asian parissa – niin ei ole syytä enää ruveta lykkäämään täytäntöpanoa, varsinkin kun tiedetään, että Yrityskuningaskunta on se, jossa ei ole ollut juurikaan ongelmia esimerkiksi alkoholin kohdalla täytäntöpantaessa näitä määräyksiä, niin eikä siinä sen suurempia ongelmia ole, niin minä kyllä ymmärrän, että totta kai neuvosto kolmikantaneuvotteluissa ei sitten enää paina kapulota rattaisiin. Ja minä ainakin olen ihan varma siitä, että yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset huonommassakin tapauksessa voivat kyllä selviytyä tästä. No, katsotaan kolmen neuvottelussa. Minä toivon kuitenkin. Ja Rova Arno Ty toteaa siinä, että näinä kaikkina vuosina, kun täällä valiokunnassa olen ollut, niin en ole halunnut vääristää yhtään tarkistusta tai yhtään kollegaa mistään ryhmästä. Päinvastoin Ehkä olisi hyvä pohtia myös tätä ajatusta näistä kuljettajista, jotka luovat suuria vaikeuksia liikenneturvallisuudella, ja että meillä olisi jotain tarttava näille tuhansille uhdille, joita on, että voitaisiin leikata tätä määrää. Eikä se nyt ole ehkä huumausaine kauppiat, jotka tässä eniten vaarantavat liikenneturvallisuutta. Mitä ja mitä tulee autoalan järjestöihin, niin jos ne otetaan erikseen tässä uhrien rinnalle, niin ei se ole mielestäni oikein. Tässä nimenomaisessa tapauksessa on kyse kaikista tahoista, mukaan lukee myös autolla järjestöt, mutta ei voida erikseen ruveta mainitaan niitä muita kuin sitten, jotka ovat kärsineet tästä ja heitä tilannetta voidaan kohentaa nimenomaan parantamalla liikenneturvallisuutta. Kiitos. Näin tämä esityslistan kohta on käsitelty ja äänestys toimitetaan huomenna. Toivottavasti kaikki ovat paikalla eikä EPPlläkään ylimääräisiä jäseniä, mutta se katsotaan sitten huomenna. Ja nyt äh, meillä on äh, innovoinnin ja teknisen tuen pääosaston alustus e-meeting-sovelluksesta. Äh, herra Luodi, tervetuloa. Kiitos puheenjohtaja, oikein hyvää iltapäivää kaikille. Minä esittelisin nyt teille aivan lyhyesti uuden välineen, joka auttaa teitä tässä valiokuntatyössänne. Tämän nimi on e-meeting, e-kokous. Tämä on osa tätä paperittoman parlamentin hankettamme ja tarkoitus on tarjota teille samat palvelut kuin paperihasiakirjojenkin kautta. Minulla on tässä ihan lyhyt esittely ja pyytäisin, että kaikki seuraisi sitten nyt mobiililaitteillanne tätä sovellusta. Tämä sovellus on siis olemassa, sitä teidän ei tarvitse ladata mistään. Se toimii kaikissa eri laitteissa koska hyvänsä. Käydäänpä nyt läpi tämä e-meeting-sovellus. Minä avaan tässä nyt selaimeni ja kirjoitan tänne Euroopan parlamentin sivun Euroopan parlamentti kautta e-meeting. Sovellus on sisäinen, eli pääsy siihen on yksin omaan Euroopan parlamentin jäsenillä, avustajilla ja virkamiehillä. Joten tähän kirjaatte oman käyttäjätunnuksenne ja salasananne. Minä kirjoitan tähän tämän salasanani. Kaikki näette sen, hienoa. kun ensimmäistä kertaa käytätte sovellusta, näette tämän näytön. Siinä esitellään teille tämä kolmivaiheinen pääsy. Ja nyt näette täällä sivun vasemmassa yläkulmassa on mahdollisuus valita kieli. Tämä sovellus on käytössä kaikilla kielillä. Ja sen vieressä, kielivalinnan vieressä on valintaikkuna valiokuntien suhteen. Nyt menen tänne TRAN-valiokunnan sivulle. Ja nyt kun olen valinnut valiokunnan järjestelmä, eh, vie minut eh, oikean kuukauden kohdalle. Ja nyt näette tässä tämän eh, päivän kokouksen, joka käynnistyy siis ensimmäinen joulukuuta. Ja tässä oikealla puolella näette nyt äh, esityslistan. Ja jos äh, klikkaa tämän kohdan äh, reunalla olevaa plussaa, näkee kaikki tämän esityslistan kohtaan liittyvät tiedot, eri asiakirjat, esittelijöiden ja varjoesittelijöiden nimet ja niin edelleen. Eli tämä on ikään kuin täydempi versio. Samoin voi vaihtaa tähän asiakirjanäyttöön niin, että ei näe muita tietoja kuin vain tiedot eri asiakirjoista, joita on saatavilla. Sitten tämä Appendix-väline, se on erittäin hyvä väline. Jos joku haluaa liittää jonkun asiakirjan kokouksen aikana asiakirjojen joukkoon Vahtimestarien ei enää tarvitse kiirehtiä kopioimaan kaikkea kopiokoneella, vaan kokouksen aikana voidaan liittää eri liitteitä sähköisinä kaikkien saataville. Kun ajatellaan TRANin, TRAN-valiokunnan intranet-sivuja, siellähän on lisätietoja, siellä on mietintöluonnoksia, lausuntoluonnoksia ja niin edelleen. Näytän tämän teille ihan kohta, mutta keskitytäänpä nyt ensin tähän e-meetingiin. Tässä voin vielä valita jonkun esityslistan kohdan, jonka voin sitten jakaa, vaikkapa nyt tämä koordinaattorien kokous, kun sitä klikkaan, niin järjestelmä päästää minut eteenpäin ja voinkin näin jakaa tämän muiden kanssa. No nytpä se ei toiminut, mutta ei se mitään. Ja tässä palaan nyt esityslistan kohtiin. Kaikki asiakirjat ovat saatavilla eri kielillä. Vaikkapa nämä tarkistukset täällä voi valita omalla kielellään. Tämä sovellus on käytettävissä myös myös kokousta ennen kokouksen jälkeen, eli voimme jopa palata viimevuotiseen kokoukseen tai jo ennen kokousta voimme saada käyttöömme kaikki ne kieliversiot, joita on ehditty kääntää. Avaanpa nyt vaikkapa tämän asiakirjan jollakin kielellä. Järjestelmä avaa asiakirjan lukumuodossaan, eli näin pääsette tarkastelemaan tätä asiakirjaa, jos haluatte mennä pidemmälle asiakirjan suhteen, voitte avata sen toisessa sovelluksessa vaikkapa missä hyvänsä sovelluksessa, joita teillä on koneellanne, vaikkapa PDF tai muita, ja voi tehdä saman asian kuin vaikkapa paperi asiakirjoilla alleviivata tai lisätä omia huomioita tai muuta. Eli näin asiakirjaa voi muokata kokouksen aikana sähköisesti. Ja sitten kun on valmis tämän asiakirjan muokkauksen suhteen, asiakirja on helppo jakaa vaikkapa avustajan, avustajalle tai toimittaa se kollegoille tai muille tahoille. Ja näin kaikki ne merkinnät, jotka olen tehnyt, siirtyvät myös muiden nähtäväksi, jos näin haluan. Ja minun huomioni ovat tietenkin yksityisiä, eli kun ellen päätä jakaa tätä asiakirjaa jonkun muun kanssa, niin tietenkin minun tekemäni merkinnät asiakirjassa säilyvät vain minun koneellani. Eli näin tähän asiakirjan voi tehdä muutoksia. So. Niin, en tiedä, ajattelin, että täällä on ehkä minulle kysymys jollakulla. Mutta näin todella e-meetingiä voi käyttää ja kiitoksia huomiostanne. Und. No me kiitämme teitä. Ja nyt Lucy Anderson todella pyysi puheenvuoroa. Olkaa hyvä. See, I just wanted to... Ensinnäkin halusin vain onnitella DG Itekiä, sillä olen ollut hyvin vaikuttunut teidän palveluistanne ja teidän avuliaisuudestanne ja kaikista näistä palveluista, joita annatte jäsenille. Ja te myös parannatte ja laajennatte toimintaa, kun oli kyse sitten läppäreistä, etäyhteyksistä, eri tablettien käytöstä. Tämän vain halusin sanoa. Ja tähän liittyen minulla oli kysymys Nimittäin, miten tämä liittyy tähän uuteen tiedonhallintajärjestelmään, jota kehitetään? Voiko tähän päästä käsiksi ö, normaalilla selaimella tai tarvitseeko sisäisen, pitääkö olla sisäisessä järjestelmässä, jotta pääsee käyttämään e-meetingiä? Kiitoksia näistä kauniista sanoistanne. No ensinnäkin äh, siis tämä on vain Euroopan parlamentin sisäinen sovellus, sitä pidetään sisäisenä ja on kaksi tapaa äh, päästä e-meetingiin äh, joko pöytäkoneelta tai sitten e eh, net portaalin kautta, eli extranetin kautta, intranet tai extranet. E net portaali perustuu käyttäjätunnukseen ja salasanaan, mutta olemme vahvistaneet tätä turvallisuutta lisäämällä vielä lisätason, eli tällaisen tokenin. Eh, ja haluamme tehdä tämän pääsyn mahdollisimman helpoksi Tämä on nyt ensimmäinen vaihe, kun olemme toimittaneet näitä tabletteja eri tahoille parlamentissa ja tämä tietenkin perustuu luottamukseen ja haluamme tehdä pääsy mahdollisimman helpoksi. Ja kun ajatellaan vaikkapa yhteistyötä poliittisten ryhmien tai valiokuntien välillä, niin lopullisen asiakirjan valmistelussa, niin oikeastaan tietohallinto tulee aiemmin ja, ja e-meeting sitten vasta siinä vaiheessa, kun asiakirja on oikeastaan kaikkien saatavilla, kun se on jo hyväksytty julkaistavaksi. Oliko lisää kysyttävää? Olkaa hyvä. Kiitos. Kiitos tästä aloitteesta. Minä tulen Itävallasta jossa meillä on paperiton parlamentti, eli siellä ei haaskata niin paljon paperia kuin tässä talossa. Ja tässä, jos pidetään esimerkiksi sitä, että paperimuodossa pitää ö, ähm, nuo borderit, borka, ö, äh, nuo lentoliput aina antaa. Ja minun iPadini esimerkiksi on käynyt läpi tämän sisäisen turvallisuustarkastuksen, mutta iPadilta en ilmeisesti pääse tähän e-meeting-sovellukseen. Ja olisi tietysti hienoa, jos voisin istua täällä kokouksessa ja saada käyttää tätä. Eli kysymys on, milloin voisin iPadilla päästä käsiksi e-meetingiin? No itse asiassa, jos oikein ymmärsin tämän teidän kysymyksenne, niin kyllä te pääsette tähän jo iPadilla koska hyvänsä, mistä hyvänsä kokouksen aikana tai jopa ennen kokousta. Joten toivon, että vastasin kysymykseenne. Um, kann ich das auch hier von der Voinko siis täällä kokouksessa käyttää tätä? Miten pääsen täältä mobiililaitteella järjestelmän käsiksi ilman, että olen pöytäkoneen ääressä? Mikro bitte aus. Um, so, so, so you, need, you need a device. I mean. Niin siis teillä on oltava joko älypuhelin tai tablet tai iPad, joten meillä on siis eh, tämä sovellus, joka toimii kaikki, kaikissa eri laitteissa. Laite teillä on oltava. Muuten ette pääse e-meetingiin. It works, I think. <laughs> Äh, Kyllä se toimii, sanoi puheenjohtaja. Ja olkaa hyvä. tradus. Kiitos. En tiedä, ymmärsittekö ehkä ihan tätä kysymystä, mutta kollegan kysymykseen ei tullut vastausta, ehkä tämän tulkausongelma. Miksi siis tarvitaan näin paljon papereita? Miksi aina pitää esittää tämä tarkastuslippu lentoon mennessä, vaikka meillä on näitä hienoja välineitä? Miksi Euroopan parlamentti vaatii joka kerta meiltä, että täytyy konkreettisesti antaa paperi äh, tositteita? Aivan hyvin sähköisestikin se voidaan tehdä. Eilisiltana tällä todellakin meidät paperimäärällä tapetaan suorastaan, koska kaaritaan puita, niin siinä luontokin kärsii. No, näin ohimennen sanottuna. Mutta viittaa siihen, mitä kollegat Yeah, so, sorry for that. Voi niin, eh, suotaan anteeksi, jos en vastannut. Siis me puhumme täällä nyt äh, yhdestä osa-alueesta Ymmärrän äh, todella, että paljon tehtävää on ja kovasti meidän tulee ponnistella muutenkin paperittomuuteen siirtymisen suhteen, mutta tässä olemme nyt keskittyneet siihen kaikkein suurimpaan paperisieppoon. Viime vuonna taidettiin täällä tulosta 30 miljoonaa sivua paperia äh, yhteensä parlamentissa. Ja nyt todella valiokunnat pyrkivät, esimerkiksi Empl Envi ovat jo täysin paperittomia, eli meillä on nyt tällainen pyrkimys vähentää paperia. Tämä on nyt ensimmäinen askel, tämä e-meeting. Pyrimme olemaan mahdollisimman paperittomia, mutta ymmärrän kyllä todella teidän tarpeenne ja huolenne. Okei. Okay. Bitte. Olkaa hyvä. Äh, nur noch eine äh, <laughs> kleine Frage. Ihan pieni kysymys vielä. Niin, Ihan lyhyesti siis sanottuna, miten tämä sovellus liittyy tuohon linkkiin, joka on Euroopan parlamentin verkkosivustoilla. Onko sama materiaali kummassakin sivustossa on, siis, onko siis joku laadullinen ero siinä, käyttääkö intranettiä vai normaalia nettiselainta? Onko joku ero tietoihin pääsyssä? Sillä ö, valiokunnan sivustojen kautta pääsin myös asiakirjoihin käsille. Onko siis se erosta vai johtavatko nämä kummatkin samaan tulokseen? No minun ongelmani on, että rinnakkain liittyy, li, löytyy nämä samat tiedot, eikä ole yhteyksiä näiden kahden rinnakkaisen sovelluksen välillä. Thank you for your question. Kiitos kysymyksestä. Kyllä, todella, eh, siis Imaging, tämä eh, sovellus eh, esittelee samat asiakirjat ja samat tiedot toisella tavalla. Tässä keskitytään yksinomaan kokouksiin, esityslista, salin numero ja niin edelleen. Tämä on hieman erilainen tapa esitellä samat asiat, mutta me tässä pyrimme siihen, että vahvistamme tätä sisäistä sovellusta, joka toimii hyvin Euroopan parlamentin sisäisessä työssä. Euroopan parlamentin kotisivuilla julkaistaan vain julkisia asiankirjoja. e niissä voidaan antaa tukea myös koordinaattorien kokouksille tai jopa suljettujen ovien takana käytävillä kokouksille, eh, jos turvallisuutta vielä lisätään. Mutta nyt tässä kyllä periaatteessa tarjotaan samat asiakirjat. Olemme saaneet jäseniltä palautetta ja todella mielellämme otamme vastaan teiltä palautetta. Yksikin jäsen totesi, että olen TRAN-valiokunnassa jäsenenä ja samoin osallistun toisen valiokunnan työhön. Molemmat valiokunnat istuvat samaan aikaan ja haluaisin tietää, että missä mm, vaiheessa mm, mikäkin asia on käsittelyssä, jotta osaan siirtyä sitten siihen toiseen kokoukseen, kun minua tarvitaan siellä. Ja ajattelimmekin jo tämän tyyppisen mahdollisuuden ulottuvuuden lisäämistä ja samoin sitten nämä yhteydenpitoa vaikkapa avustajiin e-meetingin kautta. Nythän varmaankin lähinnä tekstiviestit kulkevat edes takaisin, mutta kyllä tässä todella parannuksia on tulossa. No niin, kiitoksia nyt näistä kaikista tiedoista. Kiitos siitä, että vastasitte myös kysymyksiin. Ja nyt seuraavaksi kuulemme sitten kolmikantaneuvotteluista. Sisävesitilastot muun muassa tämä kokous käydään suljetuin oviin, joten neuvosto- ja komission edustajia pyydetään poistumaan samoin muita henkilöitä, jotka eivät tähän sisäpiiriin kuulu. Mr. Trilog. Trilog, feedback, Trilog. Da kommt nicht, ne?